Ja nyt sitten edustaja Janetski saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Taimaa on maa, jonka me eurooppalaiset tunnemme hyvin ennen kaikkea, koska pidämme siitä matkakohteena. Se on kohde, johon monet eurooppalaiset lähtevät lomalle. Poliittisesti kuitenkin kuva Taimaasta on tällä hetkellä huomattavasti epämukavampi. Kaksi vuotta sitten oppositio järjesti suuria mielenosoituksia, jonka jälkeen otettiin käyttöön uusia lakeja. Ja Taimaa, jota pidettiin yhtenä mm, Aasian taloustiikereistä, on maa, jonka tulee kyllä nyt kuulla voimakas vaatimus Euroopan unionista, voimakas vaatimus demokratian puolesta. Maa ansaitsee demokratian ja minun poliittisen ryhmäni mielestä meidän tulisi paitsi seurata tilanteen kehittymistä Taimaassa myös ilmaista selkeästi, että taloudellinen yhteistyömme saattaa kärsiä, jos Taimaa rikkoo ihmisoikeuksia. Kiitos sitten Wikström, yksi minuutti. Tack, herr talman. Det thailändska... Kiitoksia, puhemies Taimaan kansalaiset ovat meille läheisiä ystäviä ja varsinkin ruotsalaisille, joka on minun kotimaani. Hyvin monet ovat sitä mieltä, että Taimaa on heidän toinen kotimaansa. Mutta ystävien täytyy kyetä puhumaan rehellisesti keskenään. Lisäksi ystävät sallivat kritiikkiä. Totuus on se, että perustavissa ihmisoikeuksissa kehitys Taimaassa on erittäin huolestuttavaa. Kansalaiset Taimassa ansaitsevat täyden vapauden, oikeuden valita ystävänsä, poliittiset edustajansa ja oikeuden elää demokratiassa. Haluaisin nyt kehottaa Taiman viranomaisia välittömästi huolehtimaan siitä, että perustavin ihmisoikeuksien noudattamista noudattaminen otetaan uudelleen käyttöön ja demokratia otetaan myöskin uudelleen käyttöön. Kiitoksia, hyvä puhemies. Corrao. Seuraavaksi edustaja Corrao, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä kuin kollega Czarnecki. Aina kun puhutaan Taimaasta, kuvittelemme kauniin turistikohteen, joka on hyvin suosittu Euroopassa. Kuitenkin kuitenkaan kukaan ei tunnu huomaavan se, että mikä poliittinen tilanne tarkalleen ottaen on tuossa maassa. Viimeisimmän vallankaupauksen jälkeen on nähty, että sorto ja väkivalta ovat lisääntyneet ja syventyneet. On nähnyt, että tilanne on syntynyt, jossa kuka tahansa, joka vastustaa sotilasjuuntaa, joutuu vankilaan ja oikeuden eteen. Voidaan sanoa, että Euroopan ja Taimaan suhde on huonontunut, mutta ei ole tilanteessa, jossa voi painostaa sotilasjuuttaa, jotta se voidaan saada kohti alueen vakauttamista, maan vakauttamista ja demokratisoimista. Tätä pitäisi tehdä, pitäisi käyttää poliittista valtaamme myös sekä diplomaattisia taitojamme. Meidän pitäisi painostaa taimaita kohti demokraattista prosessia, mikä on hyvin tärkeää minusta. Kiitos. Kiitoksia. Haluan kiittää kollegoita lämpimästi. Seuraava puhuja, herra Pantseri, yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitos. Taimaa on, äh, tämä on läpikäynyt äh, vaikean poliittisen ja institutionaalisen kriisin ja tämänhetkinen vaihe on nyt saatettava päätökseen. Haluaisin äh, todeta vielä pari seikkaa. On tärkeää, että maa saa uuden demokraattisen perustuslain ja että Äh, saadaan aikaan äh, aikataulu. Ja sitten äh, sotilasjuun tehdä tilaa demokraattiselle hallitukselle. Ihmisoikeudet, erityisesti työntekijöiden oikeudet, ovat kärsineet ja YK on todennut, että esimerkiksi kalastusalan tilanne ja työskentelyolosuhteet ovat kuin ovat aivan orjuuden kaltaisessa tilanteessa ja meidän ei tulisi tehdä kalastussopimusta. Kiitoksia. Seuraava puhuja on rouva Lohpiler. Hän on myös kysymyksen esittäjä puolitoista minuuttia. Kiitos. Taimaa on hyvin tärkeä kumppani poliittisesti ja taloudellisesti Euroopan unionille ja sitäkin ratkaisevampaa on, että Euroopan unioni nostaa esiin nämä ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset. Me olemme Taimaan ystäviä ja haluamme auttaa ystäviämme. Me, nyt on kunnioitettava tulevien vaalien suunniteltua aikataulua. Taimaan on kunnioitettava oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ilmaisuvapautta, yhdistymisvapautta ja muita vapauksia. Ja kun ajatellaan YK on ihmisoikeuskomissaaria, niin toukokuusta 2014 elokuuhun 2015 he ovat raportoineet yli 1200 perusteetonta ihmisten pidättämistä. Ihmisiä on myös vangittu eristykseen sotilassa yksiköissä ja tapahtuu myös ihmiskauppaa ja esimerkiksi kalastajien tilanne tai kalastusalalla monet joutuvat työskentelemään orjan kaltaisissa olosuhteissa vuosien ajan palkat Erityisesti malesialaiset, kampotsalaiset sekä myönmaarilaiset vierastyöläiset. Ja puhemies keskeyttää. Kiitoksia teille. Ja sitten seuraava puhuja on kollega Lenars Minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen kollegat. Tämä keskustelu, tämä päätöslausuma on tulosta sille, että olemme sitoutuneet ja että olemme tain kansan ystäviä johtuen tästä. Voi olla vain yksi painopiste ole EUlle suhteessa Taimaahan ja se on, että Taimaa palautuu mahdollisimman pian demokratiaan tielle, jossa on vaaleilla valittu siviilihallitus. Sen takia vetoamme tain viranomaisiin pysymään aikataulussa kohti uutta perustuslakia ja vaalit 2017 puolessa välissä, mutta se pitää myös esitellä perustuslaki, joka perustuu demokratiaan, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, vapa- vapauksiin ja perusoikeuksiin. Ja tämä on asia, josta me huolissamme, sille, jos perustuslaki halutaan luoda, niin prosessin pitää olla inklusiivinen, se pitää olla avoin ja ihmisten pitää saada mahdollisuus osallistua. Ja olemme nähneet yhä huolestuttavampia raportteja ihmisoikeusrikkomusta Taimaassa ja vetoamme paikallisviranomaisiin, jotta he poistavat kaikki muun muassa puheenvapautta rajoittavat toimet, jotta sallitaan kaikkien kansallisten poliittinen osallistuminen. Kiitos. Kiitokset teille. Seuraavaksi edustaja González Penias, minuutti, joka hyvä. Parlament. Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä ihmisoikeusrikkomuksia, joihin Taimaan sotilashallitus syyllistyy. Näin vaarannetaan Taimaan kansalaiset sekä alueen demokratia. Yhtä lailla huolestuttavaa on työntekijöiden tilanne, erityisesti vierastyöntekijöiden tilanne Taimaassa. Ei riitä, että komissio on keskeyttänyt neuvottelut taloudellisesta yhteistyösopimuksesta. Meidän on päätettävä nämä neuvottelut ja samoin sitten etuisuuskohtelu on pantava jäihin ihmisoikeuslausekkeiden perusteella. Maahan ei myöskään missään nimessä saa viedä aseita maahan, joka rikkoo räikeällä tavalla ihmisoikeuksia. Meidän on tuettava demokraattisia pyrkimyksiä ja vaadittava oppositioedustajien vapauttamista vankilasta välittömästi. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme muiden jäsenten puheenvuorot tai itse asiassa poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot. EPPn puhuja herra Preda, olkaa hyvä. Floor. Mr. Preda. Edustaja Preda. Merci infiniment, madame la présidente. Kiitos puhemies. Poliittinen tilanne Taimaassa on umpikujassa. Toisaalta on sotilashallitus, joka on ottanut vallan väkivalloin ja joka lopi tässä mahdollisimman kauan. Toisaalta on sosiaalinen kriisi, joka on lopputulosta tästä. Ja ilmaisunvapaus on myös uhattuna. Unionilla on pitkä suhde Taimaahan ja roolimme on nyt tukea demokraattista siirtymää tuossa maassa ja painostaa sotilasjuntaa kiihdyttämään vaalien tulee Pääministeri on että perustuslain laadinta. Se pitäisi kestää 20 kuukautta, joten vaalit olisivat 2017 vuonna vasta. Tämä aikataulu ei edusta hyväksyttävää ratkaisua kansalle, joka haluaa, että siviilihallitus palautetaan mahdollisimman pian valtaan. Toisaalta suhtoi myönteisesti siinä, että viime aikoina nimetettiin uusi komissio, joka laatisi perustuslain ja samalla useita toimittajia on myös vapautettu. Se on hyvä. Nämä on positiivisia merkkejä, mutta paljon on vielä tehtävänä. Ainoastaan vapaiden ja avoimien vaalien järjestäminen salli sen, että Taimaan hallitus saa taas luottamuksemme. Kiitos ja myös Taimassa. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Dots, minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia, puhemies. Tämä päätösasema, joka koskee Taimaan tilannetta, on hyvä. Vuonna 2014 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen monet on pidätetty sattumavaraisesti. Sotilasjoukot ovat saaneet hirveän paljon uutta valtaa ja ilmaisuvapaus, kokoontumisvapauttakin on rajoitettu voimakkaasti. Olen erityisen huolissani Andy Hallin tilanteesta, joka on britannialainen ihmisoikeustaistelija. Hänellä on edessään seitsemän vuoden mahdollinen vankeustuomi ja usean miljoonan vahingonkorvaussyyte. Siitä syystä, että hän on tukenut ihmisoikeusryhmää ja se otti esille Natural Fruit-yrityksen ihmisoikeusrikkomukset. Nämä syytteet Hallia vastaan ovat täysin epäoikeudenmukaisia ja hän sai ne syytteet vain siitä syystä, että hän otti esille työvoiman väärinkäytön. Minä vetoan Taimaan viranomaisiin, että ne noudattavat äh, ihmisoikeussopimuksia ja äh, lopettavat kaikki syytökset Hallia vastaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rauha Hautala. I also want to... Kiitos puhemies. Minäkin haluan vaatia Andy Hallin syytteiden purkamista. hän edellinenkin puhuja sanoi. Hän on työntekijöiden oikeuksien puolesta, puolustaja, EU-kansalainen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja kyllä EU-kansalaisten täytyy voida paljastaa ihmisoikeusrikkomuksia Andy Hall vuonna 2013 antoi panoksensa Finwatch-raporttiin, joka osoittaa, että työntekijöiden hyväksikäyttäminen ja orjuuden kaltaiset olosuhteet ovat esimerkiksi ananastuottajilla täysin tavanomaisia. Ja nythän jo todella mahdollisesti joutuu seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Seuraava kuuleminen järjestetään 19.10. Korkean edustajan tulisi tuomita Andy Hallin äh, vainoaminen oikeusteitse ja sitten Natural Fruit-yrityksen äh, äh, väitetyt väärinkäytökset tulee myös tutkia. Andy Hall on 2013 saanut tukea ja Natural Food, tuo, tuoko se edelleen tuotteitaan Euroopan unionin. Tämä täytyy selvittää ja kuluttajien täytyy tietää tuotteiden alkuperä. Kiitoksia. Kiitän äh, kollegaa myös siitä, että hän kunnioitti hänelle myönnettyä puheaikaa. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Shogor yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ja koko, poli, koko Euroopan unioni äh, haluavat että Taimaahan saadaan jälleen demokraattisesti valittu hallitus ja että maa hyväksyy uuden oikeusvaltioperiaatteeseen, yhtäläisiin oikeuksiin perustuvan perustuslain mahdollisimman pian. Me voimme tukea maata näissä pyrkimyksissä. Eurooppahan on yksi tärkeimpiä investoijia alueella mm, suurempi kuin Yhdysvallat ja Japani yhteensä Kaakkois-Aasiassa. Ja meidän on luonnollisesti myös toimittava sen puolesta, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sekä kansallisten vähemmistöjen oikeuksia samoin. Valitettavasti jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat omissa maissaan unohtaneet nämä oikeudet. Kiitoksia. Ja seuraava puheenjohtaja Weidenholzer, olkaa hyvä. Kiitoksia. Taimaa on tärkeä kumppani Euroopan unionille matkailun, kaupan kannalta, mutta myös strateginen kumppani. Siksi olemmekin huolissamme siitä, että demokratiaa on lähdetty maassa toistuvasti rajoittamaan. Ihmisoikeuksia on myös rikottu. Suorastaan järjestelmällisesti rikotaan myös sosiaalisia oikeuksia sekä työntekijöiden oikeuksia. Olen huolissani Andy Hallin tilanteesta. Se on esimerkki tilanne ja minä todella toivon, että Taimaan viranomaiset luopuvat syytteistä mitä pikimmin. Haluaisin myös todeta, että mm, Taimassa on otettu askelia kohti tilanteen normalisoimista. Toivon, että Taima on kyllin rohkea luodakseen uuden demokratian mitä pikimmin ja kauppapolitiikan keinoin voimme ehkä vielä painostaa Taimaata tuohon oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja seuraava puhuja, herra Polsak. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Viimeaikaiset kehityssuunnat Taimaassa eivät ole positiivisia millään tavoin. Kuitenkin samalla me emme saa tuomita kehitystä siellä, sillä valon päässä on tunnelia. Esimerkiksi poikkeustilalait on poistettu keväällä ja nykyhallitus, sen kun se poisti tämän poikkeustilan, kuitenkin säilyttänyt monia poikkeusoikeuksia, jotka sillä on ollut esimerkiksi ihmisten ennaltaehkäisevä säilönotto. Noin 300 ihmistä on otettu säilöön näiden lakien avulla vuodesta 2013 lähtien. Tilanne Taimaassa on monimutkainen. Meidän pitäisi tarkkailla sitä edelleen ja lisätä tietoisuutta oikeuden loukkauksista, että siellä on tapahtunut. Kansalaisvapausten paluu tulee todennäköisesti sen myötä, että tulee uusi perustuslaki, mutta lisäksi meidän tulee varmistaa, että kansallisten oikeuksia lisätään entisestään. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kuulemme puheenvuorot eh, ilman puhujalistaa. Ja voin myöntää kaikille eh, puheenvuoron pyytäneille puheenvuoron ensimmäisenä herra Tarabella. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Taimaan vallankaappauksen jälkeen tilanne on vain huonontumassa. Kukaan ei saa ilmaista näkemyksiä vapaamuksia. Kaikki, jotka kritisoivat monarkiaa, jo, mm, voivat joutua satumavaraisten pidätyksen uhriksi. Ja tämän sotilaisen vallankaupungin jälkeen kaikki monarkia kritisoivat saattavat joutua erilaisiin toimenpiteiden kohteeksi, kohteeksi Sadat internet-sivustot on suljettu ja ilmaisunvapaus on utopistinen näkemys. Lisäksi ihmisoikeustaistelijoiden tilanne on erittäin vaikea. Haluan kiittää Mutita Chanjangia, taimalaista journalistia, joka sai vuoden 2005 journalistipalkinnon Agence France Pressiltä, joka on työskennellyt erittäin vaikeissa olosuhteissa Aasiassa. Köszönöm. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi Kiitos puhemies. Tässä kun nyt olemme seuranneet tilannetta toukokuusta neljätoista alkaen olemme nähneet pidätysten lisääntymisen sekä sellaisten henkilöiden vangitsemisen, jotka pyrkivät puolustamaan ihmisoikeuksia. 14. elokuuta tänä vuonna sotilasjunta hyväksyi lain, joka itse asiassa kieltää julkiset kokoontumiset. Voi jopa joutua kymmeneksi vuodeksi vankilaan, jos järjestää tai osallistuu laittamaan mielenosoitukseen. Tilanne on äärimmäisen vaikeaa. Tietyt eurooppalaiset yritykset toimivat maassa. Meidän on tehtävä kaikkemme demokratian palauttamiseksi, eh, rehellisten vaalien järjestämiseksi sekä työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi. Eh, tilanne kalastussektorilla on äärimmäisen vaikea. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, edustaja Obermeier. Kiitos rouva puhemies tiedämme tai tunnemme ähm, matkailijoiden taimaan, suurisydämiset ihmiset, ihanan ruoan ja niin edelleen. Tilanne ei tällä hetkellä vastaa meidän demokratiakäsitystämme. Yhtäältä tällä hetkellä kritisoimme asevientiä, kritisoimme äh, ihmisoikeustilannetta, mutta muiden maiden kohdalla emme mitä samankaltaisella mittatikulla vaikkapa Saudi-Arabiaa ajatellen. Ähm, meidän äh, ei tule olla eurooppalaisia koulumestareita. Minä kyllä suhtaudun optimistisesti siihen, että uusi perustuslaki saadaan aikaan ja että tulevat vaalit toteutetaan demokraattisesti. Kiitos. Näin on. Ja seuraavaksi seuraava on Sulika. Kiitoksia puhemies. Kun otetaan huomioon se, miten ihmisoikeustilanne ja vapaudet ovat huonontuneet Taimaassa, ne, ja esimerkiksi TV-asemien ja radioasemien sensurointi, ihmisten sattumanvarainen pidättäminen ja neodemokraatsi liikkeen 40 aktivistin pidättäminen, jota siihen, että vetoan Taiman viranomaisiin, jotta he poistaisivat nämä rajoitteet, jotka koskevat ihmisoikeuksien harjoittamista, erityisesti niitä, jotka liittyvät rauhanomaiseen mukanaolon poliittisessa toiminnassa. Kun otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet, niin Andy Hall, jolla on vastassaan seitsemän vuoden vankeusrangaistus ja usean miljoonan vahingonkorvaussyytä, sen jälkeen, että hän otti esille, millä tavalla työntekijöitä väärinkäytetty ananasyrityksessä. Vetoan siihen, että hänet vapautetaan kaikista hänen syytte- eh, kohdistuvista syytteistä. Ja samalla parannetaan myöskin maahanmuuttajien ja maahanmuuttajatyöntekijöiden asemaa. Köszönöm ezzel a kezdélyeljárás végig. Näin olemme kuulleet puheenvuorot puhujalista ulkopuolelta ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Stylianides. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Thank you, chair. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että Taima on tärkeä kumppanimme mukaan lukien suhteessamme koko alueeseen. Taima on vanha ja ylpeä kansakunta, jota rakastaa sen kulttuurin ja luonnon takia ennen kaikkea sen kansan ja ihmisten takia. Meidän suurin huolenaiheemme liittyy siihen, että ei ole tarpeeksi edistystä, kun pyritään ratkaisemaan tällainen poliittisten konfliktien sykli välillä. Ne ovat olleet väkivaltaisia ja huolehtivat siihen, että sotilaat ovat ottaneet vallan. Taimaan pitää saada nämä jakolinjat poistettua sillä siltoja ei ole vielä rakennettu tarpeeksi. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennaista, kun pyritään ratkaisemaan Taimaan kriisi. Ihmisoikeusloukkaukset loukkaavat ihmisarvoa ja ne ovat myös suuri este pitkän aikavälin vakaudelle ja vauraudelle. Ilmaisun vapaus, sensuroimattomuus, kokoontumisvapaus ovat tärkeitä kuten myös se, että siviilihallitus toimii ennemmin kuin sotilashallitus. Nämä ovat kaikki tärkeitä edellytyksiä kattavalle rauhanprosessille, jota pitäisi viedä eteenpäin viivästyksettä. Pitäisi päästä kohti täyttä demokraattiaa. Tätä taustaa vasten suhtaudumme myönteisesti siinä, että keskitymme Taiman tilanteeseen tavallaan keskustelussa ja korostaisin, miten tärkeää on Palmetin vetoomus sille, että kunnitaan ihmisoikeuksia Taimaassa ja Taimaan pitää palautua, palautua taas demokratian tielle. EU on tehnyt jo paljon ja tulemme jatkamaan kriittistä politiikkaamme, joka perustuu sille, että toimintamme perustuu näyttöihin ensimmäiseksi saimme neuvoston päätelmät vuotta 2013 kesä, viime vuoden kesäkuulta Sinne vedottiin sen puolesta, että palautettaisiin pian legitiimi demokraattinen prosessi, jossa koetaan ihmisoikeuksia ja perusarvoja. Tämän jälkeen on tullut julkisia lausuntoja kohti positiivista muutosta. Olemme lisänneet työtämme monin tavoin tarkkuuteen, se, että valvomme tärkeitä oikeusjuttuja ja olemme tavanneet myös niitä, jotka taistavat demokratin ja ihmisoikeuksien puolesta. Haluaisin ottaa esille vielä yhden tärkeän ongelman, joka liittyy sotilasvaltaan. Kuulin, että useat edustajat ovat siitä huolissaan. Ensimmäiseksi työ Taimaan mereneliö tuo, teollisuudessa olemme tietoisia tästä ongelmasta ja otamme sen esille tai kumppaneiden kanssa käytössä keskusteluissa. Positiivisesti voidaan sanoa, että maan hallitus on julkisesti osoittanut, että se tulee puuttumaan tähän ongelmaan ja se on jo ottanut konkreettisia askeleita tästä kohti, mutta paljon pitää vielä tehdä. Kenenkään ei pitäisi tehdä töitä orjuuden tapaisissa olosuhteissa. Erpaiset kuluttajat ja ostajat ovat yhä enemmän tietoisia siitä, miten heidän tuotteitaan tuotetaan ja he vaativat avoimuutta ja yhteiskunnallisesti vastuullisia to- tavar- toimitusketjuja. Parlamentti tuki sitä, että nopeasti hyväksyttäisiin jelloon pöytäkirjaa pakkotyötä vastaan. Toivon, että Taima seuraa esimerkkienne mahdollisimman pian lopuksi ja sanoi, että EU ei ole ainoastaan vain reilu ystävä. Keskustelu tänään ja parlamentin sitomus osoittaa sen, että olemme solidaarisia ja haluamme jatkaa ystävyyttämme Taimaan kansan kanssa. Pysymme keskustelussa Taimaan hallituksen kanssa ja vetoamme, että palataan demokraattiseen hallituksen mahdollisimman pieni. niin kuin neuvoston päätelmissä sanottiin kesäkuussa 2014. Ja lopuksi, mitä tuli Andrew Hallin tapauksiin, tämä työvoimaaktivisti, työtekijöiden aktivisti, ja onnittelut kollegoille, että otitte tämän kysymyksen esille. EU on seurannut tilannetta läheisesti jo jonkin aikaa. valvomme hänen oikeudenkäyntiään muun muassa 19. lokakuuta se pidetään. EU totta kai valvoo tilannetta läheisesti jatkossakin, jotta voidaan keskustella asiasta myös viranomaisten kanssa. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia komission jäsenelle ja kiitoksia keskustelusta. Nyt muistuttaisin teitä siitä, hyvät naiset ja herrat, että tähän asiaan liittyen on jätetty seitsemän päätöslauselmaesitystä. Keskustelu päättyy.